tämä prosessi on hyvin nopea, että tämä tärkeä väline saadaan hyväksyttyä niin nopeasti kuin mahdollista. Kiitoksia. Kiitoksia, varapuheenjohtaja. Tähän päättyy keskustelu. Ja jos sopii, niin siirrytään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kysehän on Tiibetin tilanteesta. Neuvoston ja komission julkilausumat. Siellä pyydettiin puheenvuoroa. Kiitoksia kovasti puhemies. Espanja on matkalla ulos näköjään, mistä heti ilmaisen pettymykseni että sen paremmin Espanja puheenjohtajamaan edustajana kuin ulkoasiain korkea edustajakaan ei suvaitse kunnioittaa tilaisuutta läsnäolollaan Tämä on häpeällistä äh, Euroopan parlamenttia kohtaan. Se on kuitenkin kansalaisten ainoa, ainoa kansalaisten valitsema EUn toimielin kun ajatellaan nyt, että meillä on sentään Lissabonin sopimuskin voimassa. Puhemies, pyydän, että, että, että kerrotte poissa, poissa olijoille, että parlamentissa tätä keskustelua päätetään, eikä suinkaan neuvostossa, eikä puheenjohtajavaltion pöydällä. Ja että jommankumman edes olisi sietänyt olla paikalla, kun asiaa käsitellään. Kiitos. Köszönöm. Köszönöm, asszonyom, azt a tájékoztatást kaptam Minulle kerrottiin siitä, että Espanjan puheenjohtajamaana ilmoitti kuukausi sitten, että ei se voi olla täällä pidempään kuin 18.50 asti. Mutta kiitoksia huomiostanne. Nyt haluaisin, että komission varapuheenjohtaja pitää jälleen puheenvuoron. Thank you very much for the patience. Kiitoksia käsivällisestä puhemies. Olin vielä tässä kansalaisaloitteessa, mutta nyt sitten nopeasti tähän uuteen aiheeseemme. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että asia on otettu tämän päivän esityslistalle, koska olen sitä mieltä, että on tärkeää tästä puhua ja meidän pitäisi aluksi varmaankin alkaa kuvata sitä seikkaa, että meidän suhteemme Kiinan kanssa, joka tietenkin on erittäin tärkeä ja strateginen suhde, on edistynyt huomattavasti viime vuosien aikana. Tämän takia, koska meillä on tällainen strateginen kumppanuus, joka on vahvalla pohjalla, olisi ja onkin mahdollista, että tartumme myös kaikkiin niihin muihin kysymyksiin, mukaan lukien kaikkein herkimmät kysymykset. Olemme rakentaneet erittäin korkeatasoiset yhteyssuhteet, joissa säännöllisesti käsittelemme globaaleja haasteita, jotka koskevat kansalaisemme laiminlyömättä kysymyksiä, joissa näkemyksemme saattavat olla erilaisia. Ja Tibet on todellakin yksi näistä tällaista kysymyksistä. On ilmeistä, että erot, mielipideerot Kiinan kanssa Tiibetistä ovat edelleen olemassa. Tunnemme su- suurta taloudellista huolta ihmisoikeustilanteesta siellä, siitä ja että Tiibet on pitkälti suljettuna kansainväliseltä medialta ja ihmisoikeusjärjestöltä, diplomatialta ja myös puuttuu edistystä, kun ajatellaan neuvotteluita Dalai Laman edustajien ja Kiinan viranomaisten välillä. EUn kanta ei jätä mitään tilaa väärille tulkinnoille, joten korostan EU kunnioittaa alueellista koskemattomuutta ja suverenisuutta Kiinassa mukaan lukien jota me puollamme yhden Kiinan politiikkaa, mutta olemme aina tukeneet rauhanomaista sovintoa dialogin kautta kiinalaisten viranomaisten ja Dalai Laman edustajien välillä. Ja täm, tästä, tämän dialogin pitää olla asiasisältävää rakentavaa, sen pitäisi koskea kaikkia aspekteja, kulttuuria, perintöä, koulutusta, jotta saadaan aikaan järjestelmä, jossa annetaan järkevä autonomia Tiibetille Kiinan yhteydessä. Dialogissa pitäisi käsitellä myös sitä, miten kaikki tiibeteläiset osallistuvat päätöksentekoon, koska EU, EUn kannalta Tiibet on ihmisoikeuskysymys. Me olemme jatkuvasti välittäneet tämän viestin kiinalaisille virkavelillemme ja kuunnelleet huolella heidän näkemyksiään. Ja me teemme kaiken mahdollisen ymmärtääksemme heidän kantojaan keskinäisen kunnioituksen hengessä, mutta ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia ja tilanne Tibetissä on legitiimisti huolestuttava kansainvälisesti ja otamme tämän säännöllisesti esille kiinalaisten kumppanimme kanssa kiinalais-tibetiläisessä vuoropuhelussa Tibetan, Tibetin puoli hiljattain äh, antoi muistion Tibetin autonomiasta ja tulevaisuudesta. Olemme tyytyväisiä, että on uudelleen, Tibet on uudellaan ilmeisesti vahvan sitoumuksen siihen, että ei pyri ero, eroamaan tai ei halua itsenäisyyttä. Olemme myös tyytyväisiä, että Dalai Lama edelleen onkin sitoutunut keskitien lähestymistapaan ja vuoropuhelu on ainoa keino saavuttaa keskinäisesti hyväksyttävä kestävä ratkaisu. EU on tyytyväinen siihen, että molemmat osapuolet edelleenkin ovat neuvotteluyhteydessä, vaikkakin on pahoiteltavaa, että tuloksia puuttuu ja puuttuu tavallaan vähän vauhtia. Lopuksi sanoisin vetoamalla molempiin osapuoliin, että ne jatkossakin tiivistäisivät vuoropuheluaan avoimen, avoimin mielin ja pyrkimyksenä saavuttaa kestävä ratkaisu Tiibetille. Meidän puoleltamme katsottuna voin taata, että EU täysillä tukee tällaista prosessia. Kiitoksia puhemies. Kiitokset, herra varapuheenjohtaja Shevchovic. Sitten eh, ryhmien nimissä puhuvat ja ensimmäisenä rouva Andre Kiini, kaksi minuuttia. The ninth round of Sino-Tibetan talks failed to kiinalais tiipetiläisten keskustelun yhdeksäs kierros päättyi tuloksettamana ja on entis, entisestään vaikeuttanut tiipetiläisten eh, asemaa me pahoittelemme sitä, että, että EU ei antanut mitään lausuntoa, kannanottoa ennen neuvotteluiden päättymistä, eikä myöskään sitten arvioinut neuvottelujen tuloksia. Euroopan parlamentti haluaisi tietää, millä tavoin neuvosto voisi vaikuttaa myönteisen ratkaisun aikaansaamiseksi niin, että, Kiina, että tiibetiläisillä voitaisiin taata perusihmisoikeudet edes ja mm, mm, toisekseen haluaisin muistuttaa siitä, että Euroopan parlamentti korostaa komissiolle sitä, että myöskin kansalaisyhteiskunnan hankkeita jatketaan kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Myöskin sitten ottaen siinä huomioon maanpakossa Intiassa, Nepalissa, Putanissa elävät tiipetiläiset takamalla heillä koulutusta, työllistymismahdollisuuksia, e, samoin myöskin sitten mahdollisuudet palata kotitanhuvilleen. E, kiinalaisten pakolaisten asuttamissuunnitelmat ovat tärkeitä ja ne korostavat tiibetinilaisen yhteisön toiveita ja ne olisi syytä huomioida myöskin eurooppalaisissa yhteyksissä Äh, äh, presidentti Obama tapasi Laman hiljakkoin valkoisessa talossa, äh, jos korkeudustaja Ashton kutsuisi Laman Brysseliin, se saisi, vahvistaisi myöskin eurooppalaista yhdenmukaista lähestymistapaa Tiibetin kysymykseen ja parantaisi heidän eden, elämän edellytyksiään. tämä EU budjetissakin mainittu erityiskoordinaattori äh, olisi erinomainen äh, instanssi tämän yhteisen linjan äh, muokkaamiseen. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Maria Munis de Urquiza. Kiitoksia puhemies. Nyt on tasan kaksi vuotta kapinoinnista Tiibetissä ja toivon, että tällä kertaa saadaan aikaan ei synny vastaavaa jännitettä eikä kuolemantapauksia niin kuin kaksi vuotta sitten. Joka tapauksessa tässä keskustelussa keskustelussa. Parlamenttihan on useissa yhteyksissä jo puhunut viime kuukausina Kiinasta ja aivan erityisesti, koska Kiina on suuri kansainvälinen toimija, jonka suhteet EUn kanssa yli, koskevat pitkälti myös Tiibetiä ja koska tämä on tärkeä ihmisoikeusasia, parlamentti ottaa kantaa vain Tiibetiin ja sen ihmisoikeustilanteeseen. Joka tapauksessa tässä keskustelussa meidän kantamme asiaryhmässä eh, ryhmässä on erittäin sel- selkeä. Meillä on aivan sama kanta kuin eu Sen nimittäin me puolustamme ihmisoikeuksia ja myös puolustamme vuoropuhelua, y- yhteisymmärrystä. Ja tässä mielessä puolemme täysin sitä, että aloitetaan uudestaan neuvottelut Kiinan ja Tiibetin edustajien kesken ja puolamme molempien hyväksymää ratkaisu, joka perustuu kulttuuri- ja uskonto-oikeuksien noudattamiseen ja otetaan huomioon tietysti Kiinan alueellinen koskematta, se on yksi ainoa maa. Ja mm, mm, ulkoisen korkean edustaja edustaa neuvosta ulkopoliittisissa kysymyksissä ja hänen pitää olla, pitäisi olla mukana ulkopolitiikan kysymyksissä. Puheenjohtajavaltio Espanja on, ei ole paikalla, se on todellakin väärin, koska Espanja on lähes yliinhimillisen väsymätön täällä parlamentissa. Täällä puhutaan kaikista aiheista, ja meillä on korkea edustaja ulkopolitiikasta, joka johtaa ministerien kantoja ulkopolitiikassa ja todellakin heidän pitäisi olla mukana keskustelemassa parlamentin kanssa. Sitten puolitoista minuuttia Nicolo Rinaldi. Presidente, cari colleghi, signor commissario. Ma... Kiitoksia puhemies, kollegat, komission jäsen. On aika selkeää minusta näyttää, että Kiinalla ei ole pyrkimystä vuoropuheluun Tibetin kanssa sen kanta, kansainvälisessä kaupassa olympiakisoissa ja muutokset, jotka ovat tapahtuneet Entin Pekingin asenteessa, eivät ole mu- muuttaneet politiikkaa mitenkään konkreettisesti. Ja näyttää niin kuin Davidin ja Koljetin taistelulta. Jos katsotaan demografisia suhteita Tibetissä, niin on hyvin huolestuttava se asia ja voidaan nähdä tämä sotilaallinen vaino. Kaikki on siis huolestuttavaa tämä. Tibetin kulttuuri ja henkisyys on osa ihmiskunnan perintöä ja sitä menetetään. Kommunistinen asenne eh, uskonnollisuuteen, henkisyyteen on sellainen, että sitä ei ymmärretä. Tällä on kulttuurinen kansanmurha käynnissä Tiibetissä. Ei sitä pitäisi hyväksyä eikä monia muitakaan asioita tässä maailmassa. Vaadimme, että kiinalaiset siis ensinnäkin hyväksyvät Tiibetin ja Tiibetin kulttuurin sellaisena kuin se on he hyväksyivät Hongkongin että kaksi järjestelmää on yhdessä maassa, miksi ei kolme järjestelmää? Kyllä Kiinalla on tarpeeksi laajat hartiat sitä kannattamaan. Joten vaadimme neuvosto ja Baronissa Astonia vetoamme tässä. Tämä koordinaattori olisi hyvä ajatus, Tiivetin asioiden koordinaattori. Eikä unohdeta sitäkään, että kansalaisaloitteesta on täällä puhuttu. Kansalaiset Euroopassa osoittavat ymmärtämystä ja sitoumusta tietynlaisten asiaa kohtaan, vapaustaistelua kohtaan. Vapaustaistelu on olennainen osa eurooppalaista identiteettiä. Jos puhutaan äh, äh, vientikiedosta myöskin olisi aseelle, niin se olisi relevanttia myös. Heidi Hautala, ja Heidi Hautala. Arvoisa puhemies, äh, haluan omalta osaltani jyrkästi paheksua sitä että espanja puheenjohtajavaltiona käveli ulos täältä salista. he eivät edes kuunnelleet mitä rouva andrikienes sanoi. hän edellytti että neuvosto uskaltaa olla paikalla tässä keskustelussa ja ilmaista kantansa tiibetin kysymykseen. arvoisa puhemies te teitte erään virheen te sanoitte että espanja oli ilmoittanut että he voivat olla paikalla kahdeksantoista viisikymmentä asti. tämä ei pidä paikkaansa. he olivat alun perin ilmoittaneet että heidän pitää lähteä viideltä mutta kyllä heillä oli aikaa olla täällä kun keskusteltiin kansalaisaloitteesta melkein kaksi tuntia pidempään. tämä ei saa toistua ja oletan että komissio jonka varapuheenjohtaja on korkea edustaja ashton on tosissaan ja toteuttaa sen mitä hän äsken sanoi eli sen että meillä on niin tärkeä suhde kiinan kanssa että on myös voitava keskustella vaikeista asioista kuten tiibetin kysymyksestä. olen sitä mieltä että nyt on juuri oikea hetki uudistaa euroopan unionin tuki tiibetille. meidän täytyy puuttua siihen että yhdeksän neuvottelukierrosta kiinan ja tiibetin pakolaishallituksen välillä ei ole johtanut mihinkään tulokseen ja olen täsmälleen samaa mieltä esittelijä rinaldin kanssa näyttää siltä että kiina ei halua mitään neuvottelutulosta. kiina haluaa jatkaa tiibetiläisten kulttuuristen uskonnollisten ja kielellisten oikeuksien polkemista. me emme voi hyväksyä tällaista kulttuurista kansanmurhaa. No, kävin kuukausi sitten dharamsalassa ja tapasin dalai laman. keskustelin hänen kanssaan tunnin ajan juuri ennen kuin hän lähti yhdysvaltoihin tapaamaan presidentti obamaa ja vakuutuin siitä että minun täytyy parlamentissa esittää että me keskustelemme tiibetin tilanteesta. dalai lama on rauhallinen rauhanomainen henkilö ja on täysin väärin että kiina jatkuvasti väittää että hän on vaarallinen separatisti ja että hän olisi saanut aikaan nämä levottomuudet ja mellakat joita tiibetissä nähtiin kaksi vuotta sitten dalai lama päinvastoin on sanonut että kiinan edustajat ovat tervetulleita hänen pakolaishallituksensa arkistoihin tutkimaan asiakirjoja vakuuttuakseen siitä että dalai lama ei ole lietsonut mitään väkivaltaa ja siitä huolimatta tämä koko ajan toistuu. minä edellytän että euroopan unioni paheksuu tällaista puhetta ja ottaa tämän asian puheeksi kiinan kanssa. nimittäin jos euroopan unioni ei uskalla puolustaa tiibetiä ei kovin moni muukaan sitä tee me voimme ottaa esimerkkiä presidentti obamasta joka uskalsi ottaa vastaan dalai laaman. mielestäni on täysin normaalia että euroopan unionin korkea edustaja myös tekisi vastaavan asian niin kuin täällä on esitetty ja euroopan parlamentissa meidän täytyy pitää tätä kysymystä esillä. täällä myös viitattiin siihen että, että tarvitaan tiibetin erityisedustaja. meillä on monenlaisia erityisedustajia miksi meillä ei voisi olla tiibetin erityisedustajaa josta on jopa rahat olemassa tämän vuoden budjetissa mutta on täysin sietämätöntä että neuvosto kävelee ulos tällaisesta keskustelusta. neuvosto on pelkuri eikä uskalla kohdata tällaista asiaa jossa kyse on ihmisoikeuksien puolustamisesta. Kiitoksia, Rava Hautala. Minuutin Charles Tiibetin, tiibetiläiset ja heidän hämmästötä ja buddhalainen kulttuurinsa ovat eh, eh, mielessä kaikissa niillä, jotka uskovat ihmisoikeuksiin sen jälkeen, kun Kiinan kansan tasavallan kommunistit miettivät Tiibetin 51 vuotta sitten. Tiibetiläiset ovat joutuneet kohtaamaan jatkuvaa sortoa ja oman elämäntapansa polkemista eh, Äh, esimerkiksi Laasan äh, äh, rautatieyhteys vahvisti Pekingin otetta Tibettiin. Dalai Lama Intiasta käsin pyrkii jatkuvasti käymään rauhanomaista kampanjaa kansansa kohtalon selventämiseksi koko maailman. Me Äh, kiinalaiset ovat, äh, tibetiläiset ovat äh, itse nyt nousseet vastarintaan osoittamaan tyytymättömyyttä. Hän, sillä pitäisi luoda selkeä autonomia eikä jatkuvasti jankuttaa sitä kahden, kahden kansakunnan mantraa Eh, eh, minun mielestä tässä, täällä parlamentissa pidetään he, heidän ansioinsa puuttumista asiattomana, mutta, mutta esimerkiksi PR, eh, sen rauhallisempi suhtautuminen, Tiibetin rauhallisempi suhtautuminen saattaisi vahvistaa myöskin Kiinan sisäistä kuvaa ja imagoa myöskin ulospäin. Ja <clears throat> minä pahoittelen sitä, että, että, että neuvostosta ei ole kukaan paikalla, eikä puheenjohtajavaltiosta, eikä myöskään korkean edustuksen puolelta. Kiitoksia. Sitten minuutin puheenvuoro, herra Rossi. Puhemies, olen erittäin huolestunut sanoista, joita juuri kuulin komissiolta. Me tunnustamme Kiinan alueellisen koskemattomuuden, ja tämä tarkoittaa sitä, että komissio tunnustaa oikeuden miehittää Tibet. Ja tämä on vakavaa, jos näin on. Tiibetiläiset ovat jatkuvasti... Öö, Kiinan saappanalla tavallaan ja ihmiset ovat siellä pyrkineet ei itsenäisyyteen, vaan autonomiaan Kiinan perustuslain mukaisesti. He haluavat suojella kulttuuriaan rauhanomaisesti yhdessä kiinalaisten kanssa, mutta tätä kiinalaiset eivät kuvastauksessaan mitenkään tunnusta. Dalai Laman edustaja on käynyt YKssa – ihmisoikeus työryhmä on tar- käynyt paikalla tarkastamassa tilannetta. Meidän pitäisi mielestäni kuunnella tiibetiläisiä ja toimia samalla tavalla, perustaa eurooppalainen koordinaatiotukiryhmä tukemaan tiibetiläisiä ilman vahvaa kansainvälistä puuttumista. tässä ei edetä. Kiitoksia sitten Edward Macmillan Scott. Tibet is a beautiful country. Tibet on kaunis maa sen kansalaiset ovat hurskaita, kärsivällisiä ja alistettuja. Ehkäpä alistetuimpia kiinalaisten toimesta koko alueella. Ja olen sitä mieltä, että tämän illan keskustelu on osoittanut suurta konsensusta Euroopan parlamentissa. Esimerkiksi siitä, että EU pitäisi nimittää erityiskoordinaattori Tiivetin asiassa. tapahtuvat vievät meitä sitä kohti, että joku päätös tehdään. Google on hylännyt Kiinan tällä viikolla. Meillä on edelleen ihmisoikeusongelmia Kiinassa. Gao Shengin kyristetyn ihmisoikeusasianajan katoaminen, kaikki nämä painottavat sitä tärkeyttä, joka Kiinan ja Tibetin asialla on. Ja nyt kun Shanghain valmennäyttely avataan toukokuussa, niin kaikki ihmiset, jotka liiketoimia hoitavat, Kiinassa noudattavat YK kohdistua. Jos EU ei erityiskoordinaattoria nimitä, rouva puhemies keskeyttää valitettavasti. No, nyt sitten yksittäiset puhujat. Ensimmäisenä puhuu herra Kaczmark, kaksi minuuttia. Puhemies, Tibetin ja tiibetiläisten asia valitettavasti on edelleen vakava ongelma. E, tilanne ole niin paha kuin kaksi vuotta sitten, kun Tiibetin kansannousu vuosipäivää seurasi brutaali vainamurhat ja kidutukset. Tilanne ei kuitenkaan ole myöskään hyvä. Muutama päivä sitten pidätettiin esimerkiksi opiskelijoita, jotka yrittivät viettää Kensin ja Kanlhon kansannousujen vuosipäivää. Tiibetiläisiltä kielletään toimet, joilla se voivat pelastaa oma kulttuuri, uskonto ja identiteetti. Kiinan viranomaiset väittävät, että Dalai Lama on yksityishenkilö. Tämä muistuttaa minua puolen kommunistien pyrkimyksistä, jotka 25 vuotta sitten puhuivat samoin Lech Valensasta. Toivon, että tiipillisten ponnistukset päättyvät samanlaiseen menestykseen kuin puolalaisten pyrkimykset aiemmin, ja että totuus voittaa myös tässä tapauksessa. Tänään Daramselissa alkaa 21. kokous, tämän Tibetan Task Forcein kokous Kiinan ja Tibetin välisestä vuoropuhelusta. Tämä elin toimii Tibetin pakolaishallituksen valvonnassa ja se yrittää auttaa näissä keskusteluissa delegaatioita. EU pitäisi tehdä myös jotain, jotta tämä vuoropuhelu olisi oikea ja aitoa. Joskus valitamme, että paljon ei voi tehdä, mutta tässä tapauksessa voimme kuitenkin alkaa konkreettisiin toimiin, tästä jo puhuttiin. Sen vuoksi on niin tärkeää tämä että asia, että neuvosto ei ole paikalla, koska neuvosto on tässä vetoamme, että se tämän erityisedustajan nimittäisi. Minä myöskin allekirjoitan tämän vaatimuksen, koska useissa päätöslauselmissa tätä päätöstä on toistettu, että erityisedustaja nimetetään jollain lailla reaalinen vaikutus aitoon keskusteluun tiipetiläisten ja kiinalaisten välillä. Yksi asia vielä. En oikein ymmärrä, että miten voi olla mahdollista, että Kiina järjestää seuraavat olympiakisat 2014. Tällä kertaa ne ovat nuoriso-olympialaiset. Ja kuitenkaan emme pysty samaan aikaan mitään edistystä ihmisoikeuskysymyksessä. Se on todellakin surullista. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana herra Tapaiji, puolitoista minuuttia meggyőződésem, hogy leegyszerűsített... Puhemies, puhemies, olen vakuuttunut siitä, että Tibetissä on modernisointia toisaalta ja toisaalta kritiikki on oikeutettua. On todellakin totta, että autonomia on ainoa kestävä ratkaisu. Laajennettu autonomia. Pekingissä kun olimme vierailulla, niin mainitsin siellä myös, että, että on yksi maa, kaksi yhteiskuntaa. Miksi ei voisi olla yksi maa ja kaksi uskontoa? Eikö näissä puitteissa tätä asiaa voisi katsoa? Ei riitä, että vain kritisoidaan. Täytyy olla avoimia Euroopan unionin Romano Podi, Roman Ferrero Waldner tai Marko Wallström, Siin hyvin kunnia-arvoisia henkilöitä EU-ssa. Heidän pitäisi ottaa asia omakseen. Catherine Ashton mennä paikan päälle, ehkäpä hänenkin pitäisi olla paikalla, ja katsoa tilannetta siellä. Paljon puhutaan EUn ja Kiinan suhteesta. Tiedättekö, hyvät kollegat, neuvosto ei ole vielä koskaan käsitellyt tätä asiaa. Koskaan EU-Kiina suhde ei ollut presidentistalla neuvostossa. Voitteko kuvitella, että näin on? Miten voimme saada menestystä, jos näin on? Kritiikki ei riitä. Meidän täytyy välittää rakentavasti ja luovasti tässä asiassa. Seuraava puheenjohtaja Lichtenberger ei ole paikalla, joten Richard Czarnecki minuutti. Kiitoksia, herra puhemies. Pahoittelen, että tämä tärkeä keskustelu käydään niin, että Rovaston ei ole paikalla, hänen juuri pitäisi täällä olla tänään. Ei pelkästään osallistua tällaisiin spektaakkeleihin kuten eilen, kun kuudelle komissiojäsenelle puhui omista suunnitelmistaan. Tiibet on myös tärkeä haaste Astonin pitäisi mielestäni tällä todellakin olla. Minusta näyttää siltä, että tämä näyttää, että EU haluaa pestä kätensä, koska niin on mukavampaa. Koska monet valtiot, joiden edustajat täällä istuvat, haluavat neuvotella, haluavat toimia, haluavat harjoittaa liiketoimintaa Pekingin kanssa. Ja ei olisi mukavaa puhua tässä yhteydessä Kiinasta. Rova Ashton on kuin Pontius Pilat, joka, Pilatus, joka kätensä pesi. Seuraavaksi herra Mölzer, minuutti. Immer wieder hören wir auch in letzter Zeit von Viime aikoina on kuultu paljon kidutuksesta, ihmisoikeusloukkauksista, eh, pidätyksistä ilman oikeudenkäyntiä. Nyt kun on 50-vuotispäivä eh, tässä Kiinan eh, hallituksessa läsnäolosta Tiibetissä, immer wieder sehr erfinderisch ist. Eine Kunst, die übrigens auch im Irak und in Afghanistan. Mielestäni Irakissa ja Afganistanissa tapahtuu samanlaisia asioita ja mm, kuitenkin mielestäni pyrkimykset parantaa erinoloja näiden mm, sorrettujen vähemmistöjen keskuudessa, mongolit esimerkiksi, meidän täytyy saada ihmisoikeudet, ihmisoikeuksia ei voida rajoittaa sellaisiin aspekteihin, jotka vetovat turisteihin. Olympiakisat ovat olleet, paljon on rahaa, rahaa tullut alueelle. Mulțumesc mult. Domnul Kaczmarek vorbea mai devreme despre protestele din 2008. Iată că au trecut doi ani și 2008 uh, oli protesteja, kaksi vuotta on siitä kulunut ja vieläkään emme tiedä, että miten paljon ihmisiä pidätettiin, vangittiin ja sen vuoksi emme tiedä, miten paljon ihmisiä on myöskään vapautettu sen jälkeen. Tiedämme, mikä virhe oli. Nämä ihmiset eh, rauhanomaisesti osoittivat mieltään, heiluttivat Tiibetin lippua, jakoivat lehtisiä esitteitä, mutta tie, emme tiedä, miten paljon tapahtumissa oli ihmisiä mukana ja miten monia ihmisiä rangaistiin. Sen lisäksi Kiinan kommunistien sekaantuminen asioihin mielivaltaisilla pidätyksillä, epäreilulla oikeudenkäynnillä, sitä ei voida hyväksyä. Ei voi olla kansalaisoikeu- ei voi olla niitä kansalaisoikeuksia loukataan näin. Haluaisin käyttää mahdollisuutta, että eh, voidaan keskittyä EUn yhteisiin kantaan eh, vähemmistöjen suojelussa Kiinassa. Jos tällaista yhteistä kantaa ei ole, niin emme tiedä mitä tapahtuu. Tämä on nähty aiemminkin. Kiinalaiset yrittävät uhkailla EUta, pelotella. Haluaisin toistaa sen kannan, jonka tammikuun täysistunnossa esitin. Toisin sanoen ihmisoikeusvuoropuhelu on väline, joka on osoittanut, että sillä on tietyt rajoitteet. Se on riittämätön ja meidän täytyy puhua tästä myös Euroopan, Euroopan neuvoston huippukokouksessa. Ja kun Catherine Ashton oli ulkoasianvalikunnassa, hän sanoi, että ihmisoikeusvuoropuhelu täytyy elävyttää uudelleen. Oli täysin samaa mieltä. Sitten herra Mikalski, minuutti. Pani przewodnicząca, szanowni... Rouva puhemies, Ymmärrän kyllä, että miksi yksityiset yritykset asettavat voiton ihmisoikeuksien kunnittamiseksi edelleen. Ymmärrän jopa, että miksi yksittäiset valtiot näin toimivat, mutta en pysty ymmärtämään, että miksi näin EU toimii. Sen vuoksi, että EU perustettiin arvoille joita, nimetään eurooppalaisiksi arvoiksi tänään. Mikä on EU-reaktio juuri näihin tapahtumiin, joista puhumme tällä hetkellä? Rovaston ei ole paikalla, siitä puhuimme. Se että juuri sillä hetkellä, kun alamme keskustelun Tiibetistä, niin neuvoston edustaja lähtee ulos. Sitten komission jäsenen alustus. Komission jäsen, te sanoitte, että vetoatte monempiin osapuoliin vuoropuheluun. Oliko se vitsi? Haluatteko todellakin vedota Tiipetin edustajiin tämän vuoropuhelun puolesta? Minulla on se vaikutelma, että he ovat siihen halukkaita. Jos teillä on rohkeuttakin, vetokaa ennen kaikkea Kiinan viranomaisiin, koska he tekevät tästä vuoropuhelusta mahdottoman. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Sitten herra Kellam, kaksi minuuttia. Äh, kiitoksia. Äh, Tiibetin kulttuuriperintö on yhteinen aarteemme. Meidän kaikkien etujen mukaista on se, että, että Tiibetin identiteetti, uskonto ja kieli säilyvät ja kehittyvät mahdollisimman otollisissa olosuhteissa. Vahinko vain, näin ei suinkaan ole käymässä teollinen kehitys, kulttuurinen joukkomurha on sen seurauksena. Tiibetiläiset ovat omassa maassaan jäämässä vähemmistöön. Tämä voidaan estää vain, estää vain Suomalla heille todellinen autonomia ja itsenäisyys. EU voisi olla aivan avainasemassa välittäessään rakentavassa vuoropuhelussa, joka johtaisi toivottuun tulokseen. Herra komissaari, totesitte, että, meidän, että Tiibet ansaitsee perustelun huomiomme tämänlaisen vuoropuhelun ansiosta ja Tiiben avaaminen ulkomaille ja ihmisoikeusasiantuntijoille palvelee vain Kiinaa sen etujen, Kiinan etuja ja sen avoimuuden lisäämistä. Vain kun, osoittamalla kunnioitusta Kiina voi sitä itsekin saada. Dalai Lamanhan auktoriteetti on tunnustettu kautta maailman. Hänen sentään pitäisi päästä käymään omassa maassaan. EU tulisi käyttää kaikin tavoin hyödykseen Lissabonin sopimuksen suomat mahdollisuudet ja, ja, puolustaakseen maata, jota, jota uhataan ja jonka mahdollisuudet suojella ja kehittää omaa kulttuurien identiteettiään on uhanalainen. Olen sitä mieltä myös, että Larry Ashtonin tulisi voida tavata Dalai Lama ja EUn tulisi nimetä myöskin Tiibetille oma erityisedustajansa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Stasni, puolitoista minuuttia. Vážená pani predsedníčka, vážený pán komisár, 10. marca sme si pripom... Puhemies ja komission jäsen 10. maaliskuuta oli 51. muistopäivä Tiibetin kansannoususta, mutta myös toinen muistopäivä koskien Tiibetin protesteja. Molemmat, molempiin Kiinan armeija on reagoinut väkivaltaisesti. Syy on se, että Kiina ei halua ryhtyä vuoropuheluun legitiimien Tibetin edustajien kanssa. Ja se yrittää asviloida vähitellen ja poistaa kulttuurin ja kulttuurin ja uskonnon Tibetissä. Minulla on henkilökohtaista kokemusta siitä, mihin uskonnoton kommunistinen hallinto pystyy. Nyt yksi valhimmista uskonnoista kulttuurista maailmassa, joka on tuhansia vuosia säilynyt, on suuressa vaarassa. Tästä ei pidä pysyä hiljaa. Olen Tiipetin ystävien ryhmän jäsen parlamentissa. Tällaisia ryhmiä on monissa maissa, Australiassa, Intiassa, Yhdysvalloissa toiminut. Mielelläni voin kertoa, että 9. maaliskuuta lähtien tällainen on myös Slovakian tasavallan parlamentissa. Uskon, että voimme auttaa ratkaisemaan ongelman välittämällä neuvotteluissa Kiinan ja Tibetin äh, eteläelämän edustajien kanssa. Tämä olisi ainoa tapa ratkaista ongelma. Myöskin tämä Tibetin pakolaisten ongelma, jotka äh, ympäröivissä maissa elävät kurissa olosuhteissa. Kehotan komissiota siihen, ettei se unohda tätä ihmisryhmää ohjelmistaan. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa Catch the Eye. Ensimmäinen puhuja on herra Vauensa. olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvät kuulijat, tämänpäiväinen keskustelu on optimistista, koska näyttää, että olemme hyvin yksituumaisia, mutta toisaalta tällainen sitä keskustelua on käyty täällä jo paljon ja en, tietysti minäkin olen hy- tekopyhä tässä salissa, kuten kaikki tässä salissa, mutta ehkä tässä mielessä Pitäisi sanoa ehdottomasti, että olemme tiettyjä asioita vastaan ja kunnioittaa näitä ideaaleita, jotka ovat meille läheisiä. Ehkä tällainen ensimmäinen ja pääaskel voisi olla se, jota täällä on jo käsitelty, nimittäin se, että nimitetään erityisedustaja tai erityiskoordinaattori Tiibetin asiassa joku, joka voisi ohjata tätä prosessia, joka meidän nimissämme vastaisi näihin haasteisiin, jotka liittyvät juuri Tiibetin ongelmaan. Ja että päättäväisesti sanoisimme, että ihmisoikeudet, vapaus, kansalaisvapaus ovat meille tärkeitä asioita. Ehkä me tämä tällä hetkellä jo nyt. Seuraava puhuja, herra Rumeva Irueta, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kun puhutaan täällä Tibetistä, on kysy- siinä on kysymys oikeudesta ja vastuusta näin ollen tämä asia kyllä on tärkeä. Jo monta vuotta sitten olemme tuomineet tämän asian ja olen huolestunut, kun voin todeta, että huolimatta valtamista ponnisteluista, joihin Tiibetin delegaatio ja erityisesti Dalai ovat ryhtyneet, jotta edistettäisiin vuoropuhelua, jotta kiinalaiset kiinnittäisivät vähän huomiota, että löydettäisiin oikeuden, oikeudenmukainen kestävä ratkaisu konfliktiin, niin Kiinan puolelta jatkuvasti yritetään estää tätä prosessia. Me emme voi tätä peliä enää hyväksyä eikä ainakaan yllyttää sitä. Siksi minusta on aivan ratkaisevan tärkeää jälleen muistuttaa siitä, kuinka kiireellisesti tätä keskustelua on käytävä. vielä pitää muistuttaa, että tällä hetkellä kun äh, etsitään Kiinasta ratkaisua, meidän pitää puhua selvästi. Ainoa tapa, jolla EU voi toimia yhtenäisesti ja pitää kiinni ihmisoikeuksista, on se, että sen pitää kantaa vastuuta asiasta myös taloudellisesti neuvottelussa. Jos näin ei ole, me ei koskaan pysty olemaan uskottavia ihmisoikeuskysymyksissä. Kiitoksia. Seuraavana herra Tökös. Elnök chairwoman, the 10th of March, we 10. päivä äh, maaliskuuta juhl, äh, vietimme Tiibetin kansanlousun vuosipäivä, 50 vuosipäivää. Äh, äh, Dalai Lama on sen jälkeen aina tarjonnut mallin maailmalle pyrkiessään saamaan autonomiaa, etsinessään autonomiaa maille. On tarjonnut mallin, miten väkivallattomasti voidaan edetä. Meillä olisi paljon opittavaa häneltä Hiljakkoin hän ilmaisi eh, solidaarisuutensa uiguurivähemmistöä kohtaan. Ja hän otti asettumisen Aung San Suu Kyiin ja muiden demokraattisten toisin ajattelijoiden puolelle. Täällä Euroopan parlamentissa me pyrimme var, varmistamaan ihmisoikeuksien eh, noudattamisen kautta maailman. Tämä ulottuu myöskin Unkariin suhteessa eh, romanialaisiin. Kiitoksia. Seuraavana herra Obermeier. Zur Klarstellung gleich an den Herrn Kommissar. Für mich ist Tibet ein... Komission jäsenelle sanon, että minulle Tibet on äh, miehitetty maa ja monille kollegoille näin kautta kaikkien ryhmien, niin tämä näkemys jaetaan. Uskon, että kaikki, tämä on asia, joka on kaikkien Euroopan kansalaisten lähellä. Tämä kulttuurinen kansanmurha Tiibetissä ja kaikki kärsivät siinä mukana ja se on todellakin tärkeä kysymys esittää, että missä EU nyt on. Pieniä maita nopeasti tuomitaan. Meillä on teräviä reaktioita, me nopeasti pieniä maita tuomitsemme. Pitää olla poliittisesti varovaisia sitten, kun on kyseessä suuri maa, tärkeä, taloudellisesti tärkeä maa, kuten Kiina jos sitä pitäisi tuomita. Siinä sitten diplomaattisesti poliittisesti kävellään varpaillaan. Siinä ei näytetä selkärankaa ja rohkeutta, jos suljemme tässä silmämme. Tässä on myös miljoonat kehitysapua kyseessä. Rouva puhemies keskeyttää. Kiitoksia. Seuraavana herra Weigel. Spoštovana predsedujoča, Jaz sem med tistimi redkimi, ki mu je bil. Kiitoksia. Äh, äh, äh, aika, minä kuulun niin harvoin, jolla on ollut tilaisuus vierailla Tiibetissä edistys on tuonut enemmän huonoja kuin hyviä asioita mukanaan Tiibettiin. Siellä vallitsevat perinteiset arvot, tiibetiläinen arkkitehtuuri muun muassa on aivan tuhoutunut tämä, tämä mm, nykyaikaistettu äh, henkinen ilmapiiri sotii äh, äh, tiibetiläistä näkemystä vastaan. Koko maaseutu ja maisema on tuhoutunut moottoritein ja, moottoriteiden ja rautateiden rakentamisen jälkeen jos me ajattelemme Kiinaa ja Kiina ja odot, odotuksia sen suuntaan, meidän täytyy yhteisymmärryksessä päättää, että siellä kirpissä myöskin sitten edistys saa jalansia eikä jää museoon. Tässä menette ryhmän sitten komission edustajana Shevchevic. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puhemies. Mielestäni on erittäin selvää, että tämän päivän keskustelu osoittaa, että tunnemme aidosti huolta Tiibetin tilanteesta. Ja puheenvuorossa onkin korostettu, että tämä huoli on edelleenkin legitiimiä todellista yli 50 vuotta sen jälkeen, kun 10 maaliskuuta 59 kansanousu siellä alkoi. Tässä on myös osoittautunut, kuinka tärkeää molempien osapuolten, osapuolten on ryhtyä nopeasti neuvotteluihin keskenään. Voin kertoa teille, että EU oli tyytyväinen vuoropuhelun alkamisesta Kiinan ja Dalai Laman edustajien välillä. Se aloitettiin uudestaan 2002 syyskuussa ja sen jälkeen olemme vahvasti tukeneet vuoropuhelua ja toivomme, että syntyy myös myönteisiä tuloksia ja pystytään ratkaisemaan jäljellä olevia kysymyksiä kestävällä, rauhanomaisella tavalla Tiibetin kannalta katsottuna. Poliittisessa vuoropuhelussa ja muissa yhteyksissä Kiinan kanssa EU-edustajat jatkuvasti rohkaisevat Kiinaa toimivaan pragmaattisesti ratkaisemaan kaikki jäljellä olevat kysymykset Tiibetin kanssa, kun taas Kiina pitää tätä sisäisenä kysymyksenä. Se on pannut merkille EUn näkemykset ja huolet ja on kertonut EUlle omasta näkemyksestään. Toiseksi minun täytyy korostaa sitä, että EU ottaa ihmisoikeustilanteen Tiibetissä poliittisessa vuoropuhelussa ihmisoikeusvuoropuhelussa Kiinan kanssa. EU aivan erityisesti on korostanut sitä merkitystä, jonka se asettaa ilmaisunvapauksella ja uskonnonvapaudelle Tiibetissä viimeisimmät kehitykset vuoropuhelussa ovat asioita, joita olemme seuranneet erittäin valppaasti. Ja ne neuvottelut Kiinan ja Dalai Laman edustajien välillä jatkuvat. Ja voin kertoa teille, että viimeisen kuukauden aikana olemme saaneet tietoa molemmilta osapuolilta viime neuvottelusta. Olemme jälleen tässä yhteydessä rohkaiseet heitä edistymään huomattavasti. Lopuksi, puhemies, haluan ilmaista huoleni siitä, että mikä täälläkin on osoittautunut, tai siis haluan toistaa, että jatkuvasti otamme tämän asian esille Kiinan kanssa ja teemme työtä jatkossakin yhdessä tarkoituksena saada aikaan parannuksia ihmisoikeustilanteessa ja ilmaisuvapauskysymyksissä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt. Arvoisat kollegat, seuraavana esityslistalla ovat yhden minuutin